Seuraavaksi menemme esitysistään seuraavaan kohtaan. Lainvalvontaa koskevaa tie- hätäapu kysymykset. Ja ensimmäisenä puhuu neuvoston puheenjohtaja herra Borg. Kyseessä siis hätäapu ankarien sääolosuhteiden armoilla Euroopan pakolaisleirillä oleville pakolaisille ja muuttajille. Grazie. Kiitos hyvät edustajat, niin olette huolissanne tuhansista pakolaisista ja maahanmuuttajista, jotka kohtaavat ankaria sääoloja eurooppalaisilla leireillä. Saamme tietojen mukaan, jotka saatiin siis Kreikan viranomaista yli 15 000 maahanmuuttajaa on tällä hetkellä Kreikan saarilla. Järjestelykeskukset pursuavat ihmisiä ja elinolot ovat hyvin hankalia johtuen talvisista olosuhteista – sitä paitsi UNHCR on raportoinut 7000 pakolaista maahanmuuttajia tällä hetkellä Serbiassa. Hukassa osa heistä on ylikansoitetusta tiloissa tai nukkuu huonoissa olosuhteissa. Emme tietenkään voi muuttaa säitä, mutta meillä on käytössämme resursseja ja välineitä, joilla voidaan korjata nämä välittömät negatiiviset vaikutukset, joita näillä vakavilla olosuhteilla on komission jäsen puhuu teille, mitä mahdollisuuksia on käyttää hätärahoitusta, jotta voidaan liennyttää tilannetta. Ja hän puhuu myös muista tuen muodoista, joita jo nyt tarjotaan kaikkein eniten kärsineille maille, tai mitä on aikomus tehdä. Jatkan maltan kielellä. Me olemme tietoisia siitä, että Kreikan viranomaiset ovat lähettäneet aluksen Lesbokselle laiva, laivan auttamaan niitä maahanmuuttajia, jotka joutuvat näitä sääoloja kestämään. Puheenjohtajavaltio seuraa tarkkaan tilannetta samalla. Se on tietoinen ja se on yhteydessä kaikkiin EUn virastoihin, jotka tässä ovat mukana. Olemme päättäneet tehdä kaikkemme, jotta voidaan parantaa pakolaisten tilannetta. Ja haluamme myös lievittää ja ehkä jopa ratkaista koko tilanteen sitoumuksemme, jotka on tehty, jotta voidaan mukautua talveen. No näitä pitäisi noudattaa mahdollisimman pian. Mikään valtio ei voi kontrolloimaan tilannetta yksin, mutta työtä ei pitäisi tehdä ainoastaan eturintamavaltiossa, vaan muidenkin valtioiden pitäisi tarjota tukea. Voimme välttää tietynlaisia tilanteita toistumasta toimimalla yhtenäisesti ja koordinoidusti. Lyhyessä aikavälissä meillä täytyy toimia ja meillä täytyy suunnitella myös pitkää aikaväliä. Yksi painopistealueista me tälle puolivuotiskaudelle on ryhtyä eri toimenpiteisiin ja kannustaa niihin, joista on jo sovittu. Ja haluamme varmistaa, että ongelmat, joita edelleen esiintyy, tulevat käsitellyiksi. Tämä mainittiin tänä aamuna täysistuntosalissa. Sen teki pääministerimme Josef Muscat. Kuten tiedätte, olemme neuvoston puheenjohtajavaltio tällä hetkellä ihmiset odottavat meiltä toimia hyvät naiset ja herrat. Sisäiset siirrot voivat myös auttaa lievittämään tämän kriisin vaikutuksia. Kuitenkin, vaikka edistystä on tapahtunut, se on hidasta. 11. tammikuuta asti lähes 7000 7 000 ihmistä on pelkästään siirretty Kreikassa jos nopeutamme tätä prosessia, autamme Kreikkaa ja tämä vaikuttaisi valtavasti pakolaisten elämään. Siirtopyynnöt, niitä pitäisi lisätä kiireellisesti ja jäsenvaltioiden pitäisi toimia nopeasti ja vastata myöntävästi. Tämä tapahtuu virastojen Frontexin ja EASOn välityksellä. Näin ollen tarjotaan apua jäsenvaltioille, jotka kohtaavat tämän kriisin. Tätä tar- todellakin tarvittaisiin, jotta voitaisiin nopeuttaa si- siirtomekanismin täytäntöönpanoa. Pitkän aikavälin vakaus, mitä tulee itään, välimerinteiseen käytävään, vaatii enemmän täytäntöönpanoa ja yhteistyötä Turkin ja EUn välillä. Tarvitsemme lisää sitoumusta parantaa näitä menettelyjä jotka liittyvät turvapaikkaa hakemuksiin. Sama pätee myös siihen, että palautetaan pakolaisia maahanmuuttajia Turkkiin. Tarvitaan lisää yhteistyötä Länsi-Balkanin maiden kanssa. Se on elintärkeää. Pitkällä aikavälillä tulemme tarkastelemaan lainsäädäntöehdotuksia, joilla pyritään uudistamaan yhteistä järjestelmää turvapaikkoja varten. Jatkamme siitä, mihin muut puheenjohtajavaltiot jäivät Alankomaat sekä Slovakia muun muassa. Tavoitteena on, että meillä on enemmän vahvaa politiikkaa, jotta yhteistyö jakautuisi tasapainoisemmin. Hyvät naiset ja herrat, loppujen lopuksi mehän haluamme kestävää maahanmuuttopolitiikkaa ja turvapaikkapolitiikkaa. Ja tähän kuuluu sitä, että on enemmän eturajojen valvontaa. Meidän pitää myös ratkaista kiireellinen tilanne, muun muassa se, josta puhumme nyt tänään. Tavoitteena on pelastaa ihmishenkiä ja varmistaa, että meillä on oikeudenmukainen järjestelmä. Teidän apunne olisi suuri apu ja tervetullut. Varmasti komission jäsen antaa teille lisätietoa aiheesta. Kiitos. Euh, Kiitokset ja äh, toden totta. Seuraavaksi puhuu äh, komissiosta äh, herra Stilianides. Kiitos puhemies. Hyvä ministeri, hyvät edustajat. Kiitoksia tästä hyvin ajankohtaisesta keskustelusta. Siirtolaiset ja pakolaiset Euroopassa kohtaavat nyt vuosikymmeniin kovimman talven Kreikan saarilla ja muualla Euroopassa. Ja joissakin osissa Eurooppaa tällaiseen ei ollut varauduttu. Olemme kaikki nähneet kuvat mediassa, kuvat näiltä pakolaisleireiltä. Ja haluan sanoa selvästi sen, että tämä tilanne ei anna nyt kenellekään aihetta ylpeyteen. Meidän täytyy tarjota näille ihmisille ihmisarvoiset olosuhteet nyt, tänään, ei, ei huomenna, ei, ei tulevaisuudessa, vaan nyt. Me avustamme viranomaisia heidän toiminnassaan. Me tarvitsemme pikaisia toimia ja Kreikan täytyy tarttua näihin toimiin, jotta noista pakolaisleireistä saadaan talviasuttavia. Kollega, komission jäsen Avramopoulos ja minä Olemme jatkuvasti yhteydessä Kreikan viranomaisiin. Kreikan saarilla tilanne on kaikkein vakavin. Siellä tutkimme kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja, miten voimme avustaa paikallisviranomaisia näinä hyvin erikoisina aikoina. Komission jäsen Avramopulos oli Lesboksella aiemmin tänään arvioidakseen tilannetta paikan päällä ja hän totta kai keskusteli aiheesta siellä viranomaisten kanssa ja pyrki löytämään pikaisia ratkaisuja. Kreikan viranomaiset ovat tarttuneet toimeen näillä saarilla. Tilanne on hyvin vaikea. Ensin tarkoituksena on siirtää kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ja toisikseen sitten siirtää mantereelle näitä kaikkein haavoittuvimpia turvapaikanhakijoita tai pakolaisia, jotta heidät voidaan siirtää normaaliin turvapaikkamenettelyn piiriin. Ja sitten tarkoituksena on siirtää myös paikalle laivaston alus, johon majoitetaan erityisesti Lesboksen lähellä pakolaisia. Keskipitkällä aikavälillä keskustelemme Kreikan viranomaisten kanssa siitä, miten luodaan turvalliset olot tarjoavia paikkoja näille ihmisille nykyisen infrastruktuurin puitteissa. Kuten Dmitri Savramopoulos sanoi minulle tänään, kun oli Lesboksella, tämä ratkaisu toimii ja nämä ratkaisut toimivat ainoastaan, jos paikallisviranomaiset tukevat niitä. Ja paikallisväestö noilla saarilla on osoittanut suurta avokätisyyttä ja anteliaisuutta näitä, näitä tuhansia pakolaisia kohtaan viime vuosina. Me olemme valmiina tarjoamaan tarvittavaa rahoitusta, joilla saadaan tarjottua tätä lisämajoituskapasiteettia, ja me olemme viestineet tästä kansallisille ja paikallisviranomaisille. Mantereella meidän tulee toimia yhdessä YK pakolaisavun kanssa ja muiden humanitaaristen toimijoiden kanssa. EUn humanitaarisen avun kumppanit, kansainväliset järjestöt, kansalaisjärjestöt ovat myös siellä paikan päällä auttamassa ja olemme jakaneet pakolaisille yli 200 000 makuupussia, huopaa, muuta tällaista talviolot kestävää varustetta. Nämä eivät tietenkään ole pitkän aikavälin ratkaisuja tai pitkän aikavälin apu, mutta nämä erikoiset ajat vaativat meiltä nyt kaikkea muuta kuin tavallisia ratkaisuja. Me tarkkailemme tilannetta näillä saarilla hyvin tarkasti ja teemme kaiken sen, mitä tarvitaan, jotta tuemme Kreikan viranomaisia niin kauan kuin tarpeen. Mantereella tilanne on erilainen. Siellä talveen varautuminen on hoidettu jo eri tavalla. 31 paikkaa on jo varustettu niin, että ne kestävät talvea ja siellä on tällaisia hätäpuinstrumentteja käytössä. Tästä itse olen vastuussa. Kiitoksia myös teille tuestanne tämän hätäapuvälineen tai, tai rahaston perustamisessa. 200 miljoonaa euroa allokoitiin viime vuonna humanitaariseen työhön – 25 prosenttia tästä summasta, eli yli 50 miljoonaa euroa, on annettu humanitaarisille kumppaneille, jotta ne edistävät tätä talveen varautumista Kreikassa, erityisesti Kreikan mantereella. Tähän lukeutuvat olemassa olevat suojat ja keskukset, uusien rakentaminen, sanitaation parantaminen, lämmityksen rakentaminen ja niin poispäin. Tämä lista on hyvin pitkä. Meillä on jo olemassa olevaa rahaa. Tämä tulee siis sen lisäksi. Kolme, yli 352 miljoonaa euroa on kohdennettu Kreikalle vuodesta 2015 lähtien. Tämä raha on mennyt joko kokonaan kansallisille toimijoille tai EUn virastojen kautta eri toimiin. Ja kaikki tähän siirtolaisten tulvan hoitamiseen Kreikassa ja vastaanottokapasiteetin kasvattamiseen. Tilanne on siis parantunut Kreikan mantereella ja myös näillä saarilla. Meillä on jo Kreikalle olemassa 509 miljoonaa euroa. Sitä rahaa voi siis käyttää vuosina 2014-2020 ja muistuttaisin, että kaiken kaikkiaan Euro- Euroopan unioni on allokoinut Kreikalle yli miljardi euroa tämän uuden hätäapuinstrumentin ja muiden välineiden kautta. Kreikka on siis näiden EU-rahojen edunsaajana. Sitten puhuisin Serbiasta ja entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta. Komissio käyttää kaikkia mahdollisia välineitä viranomaisten auttamiseksi, jotta ne selviäisivät pakolaiskriisistä. Tämä osin siksi, että nämä kaksi maata ovat ehdokasvaltioita. Tarjoamme heille monenlaista eri monenlaista tukea. Olemme tietoisia, miten vaikeat sääolot ovat nyt Serbiassa. Siellä on lunta esimerkiksi hyvin paljon. Menen nyt viikonloppuna Serbiaan, Serbiaan arvioimaan tätä tilannetta ja keskustelemaan aiheesta viranomaisten kanssa. Ja siellä pyrin korostamaan sitä, miten kourin tuntuvaa EUn solidaarisuus tässä asiassa on, ja pyrin vakuuttamaan, että nykyiset olemassa olevat keskukset ovat talviasumiseen sopivia ja muutenkin riittävällä tasolla. Olemme allokoineet Serbialle yli 43 miljoonaa euroa lokakuusta 2015 lähtien sekä humanitaariseen apuun että tällaista liittymi- tällaisena liittymistä edeltävänä apuna. 19 miljoonaa euroa annettiin vastaanottoolojen parantamiseen, talveen varautumiseen näissä keskuksissa, lääketieteelliseen apuun ja 2004 miljoonaa euroa laitettiin tähän liittymistä edeltävään välineeseen Serbialle, jotta se pystyisi paremmin sopeutumaan tähän pakolaiskriisiin ja samaan aikaan myös vahvistamaan omaa rajavalvontatoimintaansa. EU on siis toimittanut tällä alueella yli 118 miljoonaa euroa Serbialle vuodesta 2007 lähtien. Totta kai vielä lisääkin pitää tehdä, jotta siirtolaisten olot ovat ihmisarvoiset ja, ja turvalliset ja jotta tämä vastaanottokapasiteetti on riittävä. Me olemme valmiina auttamaan ja siksi minä lähden sinne viikonloppuna paikan päälle. Keskustelen Serbian viranomaisten kanssa tästä tilanteesta, jotta tilanne paikan päällä paranisi. Entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa siellä on noin 200 pakolaista. Ja siitä, kun tämä kriisi alkoi vuonna 2015, komissio on allokoinut Makedonialle 19 miljoonaa euroa, jotta se pystyy selviytymään tästä pakolaiskriisistä. Tähän sisältyy humanitaarinen apu ja lisäksi on annettu EUn teknistä apua 50 miljoonaa euroa vuodesta 2007 lähtien siirtolaistyöhön, turvapaikkajärjestelmätyöhön ja rajavalvontaan. Pohdimme, myönnetäänkö lisävaroja sitä mukaan sitten, kun tarvetta ilmenee. Kreikka, Serbia ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ovat tässä nyt nämä maat, joihin tämä tilanne vakavimmin vaikuttaa ja toteaisin vielä kerran, että emme ole ylpeitä tästä tilanteesta. Euroopan unioni on allokoinut tähän asiaan riittävästi rahaa, mutta tiettyjä heikkouksia paikan päällä ei ole pystytty sillä hoitamaan tai korjaamaan. Rahaa ei ole käytetty parhaalla mahdollisella tavalla, jotta selvittäisiin tästä tilanteesta. Kiitos. Merci beaucoup. Suurkiitokset. Nyt käynnistämme keskustelun ja ensimmäisenä kaksi minuuttia EPPstä Herra Dias ja Meera. Kiitos puhemies. Kiitokset ja, ja onnittelut myöskin siitä, että olette jälleen varapuhemies Euroopan äh, Eurooppa on kohtanut äh, valtavan kylmyys, jota ei ole viime vuosiin koettu. Äh, tuhannet ihmiset kärsivät siitä merellä ja Balkanin rajoilla. Tämä on suuri ongelma kaikkein haavoittuvalle väestön osille, vanhuksille ja lapsille. Elintarvikehuolto on täysin riittämätöntä äh, esimerkiksi leireillä. Ja kyse on jopa 120 000 ihmisestä. Arvoisat äh, neuvoston ja komission edustajat, olen ollut itse paikan päällä ja olen myöskin saanut todeta, että äh, nuo kontit eivät täytä mitään vaatimuksia. Ne ovat aivan kuin jääkaappeja ja tämä on osoitus siitä, että varoja käytetään täysin väärin. Euroopan komissio onkin vastattava äh, siitä, että äh, käyttöön äh, otetut keinot ja tarvikkeet myöskin tulevat käyttöön oikealla tavalla. Nyt on keskityttävä ihmishenkien pelastamiseen. Ei ole puhe filosofisista ajatuksista, vaan hätäapukysymyksistä, aivan välittömästä avusta henkilöille, jotka apua tarvitsevat. 22.80 unionin perustamissopimuksesta säätää tästä asiasta. Tämä hätäavun toimittaminen on välttämätöntä, siihen on sitouduttava. Turkki on niin ikään otettava mukaan tähän yhtälöön, ei pelkästään Euroopan unioni. Kiitokset. Monsieur, Monsieur Diaz de Mera, est-ce que vous acceptez... Herra Diaz de Mera, teille on esitetty sininen kortti, otatteko se vastaan? 30 sekuntia. Puoli minuuttia. Gracias por... Kiitokset äh, näistä äh, sitoumukseen vetovista äh, sanoista. Totta on kuitenkin, että tällä hetkellä monet pakolaisista ovat ikään kuin vankeina Kreikan saarilla. Nyt haluaisinkin kysyä teiltä seuraavaa. Onko Espanjan hallitus se sitoutunut sillä tavoin, kun säännöt toteavat tähän asiaan, eli 6 prosentin panostuksella. Monsieur Diaz de Mera. Ja herra Diaz de Mera. Señor, señor diputado. Arvoisa edustaja, minun vetomukseni piti sisällään sitoumuksen. Tämä ei ole mikään tunteisiin vetoava puhe. Totesin eh, nimittäin eh, yleisellä tasolla eh, tilanteesta. On totta, että 8000 henkilöä on siirretty sopimusten mukaisesti, mutta se, mistä nyt puhun, ei liity poliittisiin aloitteisiin tai tarkoitusperin. Puhun nyt hätätilanteesta. Se on aivan silmi havaittavissa – Jollakin tavoin asia on nyt puututtava, eikä mietittävä sitä, millä tavoin eri hallitukset mahdollisesti ottavat asiaa kantaa. Seuraavaksi herra Weidenholzer. Mikro. SD-ryhmästä. Viime viikolla koko Euroopassa tuli paljon lunta, monet iloitsivat, mutta 10 000 pakolaista Kreikassa ja Balkanilla – kokivat kauhistuttavan katastrofin. Näemme kauhistuttavia kuvia. Se kosketti meitä kovastikin ja huolestutti meitä sen takia. Halusimme tämän keskustelun tänään. Emme kuitenkaan saa vain puhua, meidän pitää myös toimia. Minusta on hyvä, että sijasta vastaava komissio on paikalla. On hyvä kuulla, että vastaavia resursseja aiotaan nyt vapauttaa Olemme varoittaneet tästä jo aina, nyt se on tapahtunut, ja ongelma on syvempänä. Ongelma piilee siinä faktassa, että edelleenkään ihmisiä Kreikasta ei ole siirretty, vaikka siihen on ollut valmiutta. Nämä majoitusolot ovat katastrofaalisia, byrokraattinen tilanne on erittäin huono ja Avramopoulos lupaa meille joka kerta, että tulevina viikkoina jotain muuttuu, mutta mitään ei ikinä muutu ja uskon, että meidän pitää tämä ongelma todellakin ottaa vakavasti. Meidän pitää nyt saada eh, eh, Task Force-työryhmä, joka tämä prosessin saa käyntiin vihdoinkin. Kiitokset. Seuraavaksi herra Marjassa puolitoista minuuttia. Ja Πρόεδρε, katastasi, κατάσταση που επικρατεί στα hot Kiitos puhemies. Tuo tilanne noissa Kreikan vastaanottokeskuksissa tai hotspoteissa on ihan kestämätön. Meillä on tuhansia laittomia siirtolaisia ja Turkki lähettää edelleen Kreikan saarille siirtolaisia. Siellä on 16 500 ihmistä ansassa ja paikkoja on paljon vähemmälle tai pienemmälle määrälle. Miten saamme pysäytettyä nämä siirtolaisvirrat? Tässä yritetään hallita näiden virtojen suuntia. 66 000 siirtolaista pitäisi uudelleen sijoittaa muualle unioniin, mutta toistaiseksi vasta 8 000 on sijoitettu muualle unioniin. Tähän yksi syy on se, että näiden turvapaikkahakemusten käsittely menee niin valtavasti aikaa. EU on luvannut lähettää satoja asiantuntijoita paikalle auttamaan kreikkalaisia, mutta tätä ei ole tapahtunut. Me olemme todenneet varsin selvästi sen, että hallitus on jättänyt tuhansia siirtolaisia elämään sinne lumen keskelle Lesboksella ja muilla saarilla. Ja sää ei tänä viikonloppuna tule paranemaan. Kansalaisjärjestöt ovat käyttäneet satoja miljoonia euroja pakolaisten tukemiseen, mutta mihin ne rahat oikein ovat menneet? Kansalaisjärjestöt pitävät juhlia näillä pakolaisille tarkoitetulla rahoilla. Ja tässä salissa olen lokakuusta lähtien pyytänyt muutosta tähän tilanteeseen valvontaa, tarkastuksia ja odottelen edelleen komission jäsen Stylianidesilta vastauksia näihin kysymyksiin. Tätä rahaa on käsitelty hyvin huonosti, sitä on mennyt hukkaan, tuhlattu ties mihin, mihin nämä pakolaisille tarkoitetut rahat ovat menneet. Tähän haluan vastauksen. Me haluamme tähän komissiolta vastauksen ja myös Kreikalta itseltään. Kreikka ei kestä enää enempää siirtolaisia laittomia laittomia siirtolaisia, mutta ei heitä voi pakkaseenkaan jättää. Kiitokset, Rova Wikström, kaksi minuuttia. Merci, madame la présidente. Kiitos, rouva puhemies. Sama kreikaksi. Lunta tulee ja lämpötila laskee. Kova se on nyt saapunut myös eteläisimpään EU-hun, eteläisiin jäsenvaltioihin – ja useimmat pakolaiset kohtaavat äh, elinolosuhteita, joita ei voida hyväksyä missä nimessä onneksi tällä hetkellä kansalaisjärjestöt ja kansainväliset järjestöt ovat antaneet hätäapua ja haluaisin kiittää heitä, antaa heille tunnustusta tällaista sydämestäni. Samalla Euroopan hallitukset ja EUn toimielimet joutuvat myös kohtamaan tämän tilanteen. Olosuhteet ovat sellaiset, että ei voida hyväksyä, mitä tulee EU-kansalaisiin. Ja ei ole myöskään hyväksyttävää, että on ihmisiä, jotka ovat saapuneet rannoille ja pyytävät pakolaistatusta. Me voimme, meidän täytyy tehdä paljon paremmin kuin mitä nyt on suorituneet. Ymmärsin, että siirrot Kreikasta ja Italiasta eivät ole toimineet senpä vuoksi Dublin asetuksessa, josta vastaan ja jota työstän, yritän esitellä tiettyjä ideoita, miten voimme ratkaista tiettyjä ongelmia, mutta nämä ovat pitkän aikavälin ratkaisuja. Nyt tarvitaan hätätoimenpiteitä, joilla voidaan auttaa kaikkia pakolaisia Euroopassa, jäsenvaltioissa ja Länsi-Balkanin maissa. Toivon, että jäsenvaltiot ja komissio tekevät kaikkensa tarjotakseen tarvittavaa apua, sillä Tällä hetkellä se, mitä tarvitaan, on hätätoimenpiteet ja tarvitaan myös intohimoa ja myötätuntoa niille, joilla on tarpeita. Meidän pitää ajata ottava kätemme tässä humanitaarisessa kriisissä, joka tapahtuu Euroopan maaperällä. Tulevat sukupolvet tulevat tuomitsemaan meidät siitä, mitä me teemme tai siitä, mitä emme tee nyt. Tämä on sanomattakin selvää. Toivotan teille kaikkia hyvää komission jäsen yritetään tehdä yhteistyötä, kun yritetään ratkaista tämä. Kiitos, että puhutte siis Alden nimissä ja seuraavaksi Guen nimissä Rova Spinelli. Kiitokset. Mietiskelen sitä, monenko turvapaikan hakijan on menetettävä henkeensä tänä talvena tässä järkyttävässä tilanteessa. Ja nyt äh, haluankin äh, kysyä komissiolta, äh, mitä on tapahtunut, kun pakolaisia on siirretty täysin sopimusten vastaisesti Kreikan saarilta toisaalle. Näissä olosuhteissa pakolaiset eivät voi Dublinin äh, säännösten mukaisesti joutua siirretyksi. Kyse ei ole pelkästään pakolaiskriisistä, vaan kriisistä, äh, jonka syynä on Euroopan unionin äh, puutteellinen politiikka. Tänä, tämä kylmä talvi ei ollut suinkaan mahdotonta ennustaa, se oli ennustettavissa – nyt ihmettelen myöskin sitä, millä tavoin on voitu hyväksyä se, että haavoittuvia ihmisiä on siirretty tahdonvastaisesti takaisin Turkkiin. Madame Keller, on pour Sitten vihreät, rouva Keller, kaksi minuuttia. Imagine. Kiitos. Kuvitelkaapa Nyt olemme EU:ssa ja 2000 luku ja silti täällä on ihmisiä, jotka jäätyvät kuoliaaksi, lapsia, joilla on pakkasen puremia EU:ssa 2000-luvulla. Ja me emme nyt näytä pystyvän auttamaan heitä tehokkaasti. Miten tämän annettiin tapahtua omassa Euroopan unionissamme, josta me kaikki olemme vastuussa? Minusta tässä takana on se logiikka, jossa pyritään pitämään turvapaikanhakijat, pakolaiset, siirtolaiset, mitkä tahansa ulkona, eikä oteta heitä EU-hun. Me hyväksymme sen, että ihmiset kärsivät, jotta muita ei enää tulisi tänne. Onko tämä se Eurooppa, jossa me haluamme elää? Tätäkö kuvittelimme, kun pyrimme muun muassa näihin virkoihin, joita meillä nyt on? Minä, minä en ainakaan usko näin, enkä usko, että asia on näin monen muunkaan teistä kohdalla meidän täytyy saada apua Kreikkaan. Suuri osa, suurin syypää tässä on nyt kuitenkin tuo Turkin kanssa tehty sopimus. Neuvosto, jäsenvaltiot ovat itse itsensä ajaneet tähän tilanteeseen ja painostavat Kreikkaa, ettei se siirtäisi pakolaisia Kreikan saarilta Kreikan mantereelle. Siitä tämä tilanne johtuu. Meidän täytyy uudelleen sijoittaa, uudelleen sijoittaa ja vielä kerran uudelleen sijoittaa. Vain 6,4 prosenttia näistä 160 000 pakolaisesta on uudelleen sijoitettu Euroopan unionin sisällä. Nyt tilanne on päällä Kreikassa, Makedoniassa, Serbiassa, mutta Bulgaria on myös sellainen paikka, jossa vastaanotoloihin täytyy kiinnittää huomiota. Mutta ennen kaikkea täytyy lopettaa teeskentely sen suhteen, että ne ihmiset, jotka tulevat tänne eivät enää pakenisi sotaa tai sortoa tai, tai huonoja oloja, jos, jos tarjoamme heille täällä todella huonot oltavat. Asia ei, ei ole näin. Kiitos. Merci, Madame Winberg. Kiitokset EFDDn äh, edustajana äh, Rova Winberg. Nyt ett år Kiitos. Kiitos puhemies. Vuosi on kulunut taas ja Välimerellä tilanne on vain hieman parantunut ja jälleen kerran puhutaan väliaikaisesta ratkaisusta ongelmiin, jotka ilmeisesti tulevat toistumaan joka tapauksessa, tapahtumaan joka tapauksessa. Ja Ruotsissa sosiaalidemokraatit aina puhuvat siitä, että autetaan ihmisiä siellä, missä he ovat sen sijaan, että yritetään saada ihmiset sinne, missä leirit ovat. Joten meidän pitää ajatella ennaltaehkäisyksi tulevaisuudessa, eikä odottaa, kunnes ongelma ilmenee, joten nyt tietysti tämä on hyvin hankala tilanne. Kreikassa. Ja kukaan ei ole pystynyt käyttämään Dublin-asetusta sopivalla tavalla vuoden 2011 jälkeen, joten tämä tekee tilanteesta kestämättömän Ruotsissa. Meillä oli pakko pitää telttoja viime talvena, koska otimme liikaa vastuita ja otimme vastaan kuka, kenen tahansa, joka tuli Ruotsiin. Joten meillä oli sata tuhatta, satoja tuhansia ihmisiä, jotka yrittivät auttaa. Ja nämä myös otettiin kaikki vastaan. Ja Ruotsihan on maa, joka on ottanut eniten pakolaisia per henkilö, per, jos ajatellaan väestömäärää ja nyt on tavaroita ja nyt tulee uusi eu joka suojelee rajoja, joten kysymys kuuluu, milloin otamme tilannetta Ruotsissa paikan päällä ja milloin sääntöjä, Dublinastuussääntöjä noudatetaan. Seuraavaksi INF-ryhmästä. Herra Briot, minuutti. Merci, madame la présidente. Kiitos puhemies ulkomaalaisten suosiminen eurooppalaisten kustannuksella on uskomatonta, <clears throat> varsinkin kun eurooppalaisetkin elävät kurjuudessa. Se, ettei ole esimerkiksi laito siirtolainen näyttää olevan parempi lähtöasetelma, kun puhutaan Euroopan unionin sosiaalista tuista. Nyt puhutaan äh, ilmastolosuhteista ja, ja ihmisistä, jotka, äh, joilla ei ole kattoa pään päällä. Meidän on äh, osoitettava hyvää tahtoa ja kuitenkin omassa maassani esimerkiksi Pariisin pormestari lähti tutustumaan vastaanottokeskusten olosuhteisiin ja jätti kokonaan huomiotta Ranskassa ihmiset, joilla ei ole kotia. Seuraavaksi herra Paparakis, minuutti. Kiitos, hyvä komission jäsen. Tammikuussa te pyritte varautumaan talveen ja nyt Lesboksella taas ehdotetaan telttamajoitusta. Hallituksen lausunnossa sanotaan, että hallitus on tyytyväinen siellä piilotellaan sitä, että 57 000 ihmistä elää oloissa, jossa on lämmitys ja 6 000 sitten täysin kylmässä. Tämä on tulosta siitä sopimuksesta, jonka EU on tehnyt Turkin kanssa. Nämä ihmiset ovat ansassa aivan uskomattomissa olosuhteissa, odottavat turvapaikkaa. Kansalaisjärjestöt ottavat kaikki rahat taskuihinsa eivätkä tee näillä leireillä yhtään mitään. Tämä on tulosta EUn ja jäsenvaltioiden hallitusten välisistä sopimuksista. No, jos ihmisiä lähetetään pois, suljetaan rajat ja rakennetaan muureja, niin mitä sitten? Nyt siirretään pakolaisia näiltä saarilta lopullisiin määränpäihin muissa maissa, mutta ketään ei ole lähetetty. Kenenkään ei pitäisi elää ilman ruokaa, vettä, sähköä, lämmitystä ja apua. Meidän tulisi poistaa kansalaisjärjestöt näistä leireistä ja kultaisen aamunkoiton fasisteja ei pitäisi päästää käsiksi näiden siirtolaisten lapsiin. Madame Rosenberg, 1 minuutti 30. Rouva Rosenberg, äh, puolitoista minuuttia. Kiitos <laughs> rouva puhemies. Pahoittelut, en kuullut nimeäni. Toivotan teille kaikkia hyvää ja onneksi olkoon valinnastanne näistä herrat ongelma on ajankohtainen ja se pahenee ongelmat Kreikassa maassa, niin no tiedätte, että sisäistä siirtojen tavoite syyskuun 2017 asti olisi 2000-3000 per kuukausi tähän asti. Olemme siirtäneet ainoastaan 7000 henkilöä. Tämä tarkoittaa sitä, että koko instituutio on epäonnistunut lisäksi. Mitä nyt on uhattuna lainausmerkeissä? Maaliskuu 2017 mennessä Dublinin sopimus tulee uudelleen käynnistettyä. Se oli ne vuodesta 2011 alkaen ja tämä auttoi maani kohtaamaan tilanteen sopimuksen mukaan, siis EUn ja Turkin sopimuksen, sopimuksen mukaan joka päivä olisi saapu, noin 150 ihmistä, jotka saapuvat per päivä. 4000 ihmistä saapui per kuukausi Kreikan saarille. Saarilla meillä on 16 000 ihmistä. Ja huolimatta siitä, että Kreikan valtio ei voinut kestämään ratkaisemaan ongelmaa. Kaikki tietävät, että kreikkalaiset ovat osoittaneet kunnioitettavaa humanitaarista työtä. He eivät ottanut näitä ihmisiä vasta numerona, vaan ihmisinä, mutta ongelma on akuutti ja EU pitäisi auttaa. Sanon tämän siksi, että kaikki tiedätte, että yksi valtio, pelkästään yksi maa ei voi saavuttaa sitä, että löydetään ratkaisun. Jos Kreikka epäonnistuu tässä tärkeässä tehtävässä koko EU on epäonnistunut. Kiitos. Merci. Kiitokset herra Guerrero Salon minuutti. Kiitos puhemies. Viime päivinä eh, joidenkin Euroopan unionin rikkaimpien maiden televisiossa on puhuttu kylmyydestä omissa maissa. On puhuttu myöskin flunssa ja siitä, että nyt ollaan hätätilanteessa. tilanteessa Hätätilanne kuitenkin löytyy pikemminkin Kreikasta ja Balkanin alueelta, Romaaniasta, Tsekistä ja monista Serbian äh, paikoista, jossa tuhannet äh, pakolaiset ovat joutuneet viettämään joulun äh, sekä fyysisen että moraalisen kylmyyden vallitessa. Me Euroopan unionin hallitukset ovat jättäneet. Me, me olemme todenneet, että Euroopan unionin maiden hallitukset eivät ole kantaneet vastuuta Kyse on elintarvikkeista, majoituksesta, lääketieteellisestä avusta, lainoppillisesta avusta ja kaiken tyyppisestä avusta. Mutta niin ikään myöskin keskipitkä ja pitkän tähtäimen talven varautumissuunnitelma olisi enemmän kuin tarpeen ja Euroopan komission sit sitouduttava tähän. Monsieur Guerrero, est-ce que vous acceptez une blocade? Herra äh, Guerrero, äh, Rova Soitrova esittää sinisen kortin. Hyväksyttekö sen? Äh, niin halusin kysyä edustajalta. Mistä saatte sellaisen tiedon, josta puhutte? On totta, että on hyvin kylmä Tsekin tasavallassa. On totta, että meillä on kodittomia Tsekin tasavallassa, joilla ei ole mitään paikkaa mihin mennä, mutta samaan aikaan on vapaita paikkoja turvapaikanhakijoille, joten ei ole totta, että olisi turvapaikanhakijoita, jotka kuolevat. Me yritämme auttaa turvapaikanhakijoita. Olin yllättynyt siitä, mitä juuri sanoitte. Ojalá efectivamente. Herra Toivottavasti tuo apu saavuttaisi myöskin pakolaiset, mutta kansainväliset järjestöt, Amnesty International, Agnur ja muut Euroopan komissionkin hallinnoivat järjestöt tietävät, että monet alueet Euroopan unionin maissa, mukaan lukien Tsekki, ovat tällaisessa tilanteessa. Joillakin mailla on enemmän mahdollisuuksia ottaa vastuu asiasta, mutta ne eivät kuitenkaan toimi vaaditulla tavalla oma maani mukaan lukien. Herra Jurek. Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Kun katastrofi tai inhimillinen katastrofi alkaa, niin politiikka loppuu siihen. Kaikki ne keinot ja toimet, joita komission jäsen tässä luetteli, ne pitäisi totta kai toteuttaa, se on ihan selvää. Mutta totta kai tuen myös niitä, jotka sanovat, että nämä apuun tarkoitetut varat, vastaanottokeskuksissa oleville tarkoitetut varat, niiden pitäisi todella mennä perille ja pitäisi tarkastaa ja valvoa, että näin todella tapahtuu. Haluan vielä toistaa sen, että kun humanitaarinen katastrofi alkaa, siihen politiikka silloin loppuu, mutta poliittinen vastuu ei lopu. Kun tällaista apua ja rahoitusta kerran myönnetään, niin pitää varmistaa, että apu menee perille ja että tästä tilanteesta vastuulliset saadaan kiinni. Ja tässä syytän näitä ihmissalakuljettajia, jotka haluaisin muistuttaa teitä tästä joita vastaan meidän piti taistella jo pari vuotta sitten, mutta mihinkään kunnollisiin toimiin ei ryhdytty. Emme ole edes tehneet mitään diplomaattisia toimia, joilla olisi päästy kiinni näihin ihmissalakuljettajiin ja heidän turvapaikkaansa Libyassa. Mutta Euroopan unionin johtajien keskuudessakin on syyllisiä. Sellaisia ihmisiä, jotka sanoivat, että tänne ovat tervetulleita kaikki pakolaiset ja kaikki siirtolaiset. Jo vuosikymmeniä on tiedetty, että vaikeissa sääolosuhteissa kodittomia ihmisiä kuolee. On lupailtu paljon, mutta nyt asioita täytyy toteuttaa. Herra Görens. Oui, merci, madame la présidente. Kiitos, rouva puhemies. Komission jäsen Stiljanides puhui juuri hätätoimenpiteistä tässä kriisissä. Kiitos kaikessa sydämestäni medioissa Pitää toimia nopeasti, tehokkaasti, jotta voidaan hautuvaisemmin tarjota suojaa, joihin heillä on oikeus. Se on nyt Euroopan humanististen velvoitteiden mukaista. Nyt on kiireinen aika, eikä pidä toimia sterilisti, jos etsitään vain vastuullisia viime vuosilta meidän pitäisi. Sanoa myöhemmin, jos on ollut puutteita näissä järjestelmissä, josko pitäisi tukea Kreikkaa ponnisteluissaan, niin josko nämä järjestelmät ovat riittäviä ja josko taakanjako pitäisi jakaa uudelleen kaikkien kesken sen sijaan, että etetään ketään yksin. Jäsenvaltiot Kreikka ja Italia, no niillä on hankaluuksia ratkaista nykyongelmansa ja aikaisemmat ongelmansakin. Lopetetaan nyt se, että hyökätään komissiota vastaan. Hyökätkään pikemminkin sitä vastaan, että useat jäsenvaltiot eivät suostu. No, he ovat naturalistisen egoismin tai populismin takia tekemättä yhtään mitään ottaakseen vastaan oman taakkansa. Se on täysin hyväksymätöntä. Takanteen, että jos meillä on tarpeeksi resursseja ja Stileniliksi on tarpeeksi varjoja, niin hän varmasti onnistuu, onnistuu löytämään ratkaisun tähän ongelmaan. Tässä pitää hyökätä nyt tätä häpeää vastaan. Tietyt jäsenvaltiot ovat siihen syypäitä EU-ssa. Ne toisaalta kieltäytyvät siirtämästä komissiolle toimivaltuuksia, jos tarvitsee toisaalta. Niillä nyt on vielä on häpyä, että ne hyökkäävät komissiota vastaan, koska se ei muka toimi. Se on täysin häpeä. Madame Björk. Rova Björk. Kiitokset puhemies. Tilanne on täysin epäinhimillinen. Ihmiset jäätyvät vuonna 2017 Euroopassa tällaista äh, tilannetta ei voida hyväksyä. Mikä tämä Eurooppa on? Tämä äh, ikään kuin musta aukko, äh, välinpitämättömyyden ruumiillistuva, ruumiillistuma. Kreikan saarilla ja Länsi-Balkanin alueella monet ihmiset kärsivät tilanteesta. Nyt on syytä äh, ryhtyä tuumasta toimeen. Kuitenkaan mitään ei ole tehty. On esitetty erilaisia suunnitelmia tilanteen ratkaisemiseksi, mutta ne eivät ole riittäviä. On ryhdyttävä tuumasta toimeen välittömästi ja siksi peräänkuulutankin toimia komissiolta. Ei voida hyväksyä sitä, että jotkut maat eivät halua kantaa kortensa, kortensa kekoon voorzitter achttien minibusjes negentig. kiitos puhemies minibusseja generaattoreita sänkyjä makuupusseja tyynyjä patjoja lakanoita vettä vesipumppuja. Kaikkia näitä on annettu Kreikalle pakolaisongelman kanssa selviämiseksi. Nämä tarvikkeet ja apu ovat tulleet Alankomaista ja muista maista. Tämä tilanne on osittain myös meidän syytämme, koska me olemme kieltäytyneet ottamasta pakolaisia Italiasta ja Kreikasta. 10 000 pakolaista piti uudelleen sijoittaa Alankomaihin, mutta Alankomaat ei ole ottanut heitä vastaan. Luulisi, että tietyt tahot ovat jopa tyytyväisiä siihen, että pakolaiset joutuvat nyt olemaan hyvin vaikeissa oloissa lumen keskellä Etelä-Euroopassa, mutta on hyvin järkyttävää nähdä, että nyt olemme joutuneet tällaiseen tilanteeseen. Ne olot, joissa pakolaiset joutuvat olemaan, ovat aivan järkyttävät. Herra Sinadinos, minuutti. Kiitos rouva puhemies. Niin, nyt puhutaan pakolaisongelmasta ja laittomasta maahanmuutosta. Usein unohdetaan, että nämä ihmisiä. Kreikassa on työttömiä, jotka tuskin jäävät henkiin, on perheitä, joissa ei ole lämmitysöljyä, ei sähköä, ei ruokaa. Mutta tässähän on kyse humanitaarisesta avusta kaikille. Työttömät, ja muut uhrit Kreikassa eivät saa jäädä toiselle siellä. Tietysti pakolaisia pitäisi tukea, mutta kukaan poliitikko, kukaan halli, mikään hallitus, millään näistä ei ole oikeutta keskittyä vain maahanmuuttajiin ja olla huolehtimatta eurooppalaisista. Emme voi ratkaista edes omien kansalaistemme ongelmia, jos tämä jatkuu tällä tapaa. Meillä ei ole sitten enää minkäänlaista poliittista eksistentin oikeutusta Euroopan parlamentti parlamentti koostuu edustajista, jotka, tuo, jotka kansalaiset ovat valinneet, eivät maahanmuuttajat. Teille on esitetty herra Göransin taholta sininen kortti. Hyväksyttekö sen? Herra Sinadinos, hyväksyttekö tämän sinisen kortin? Kyllä, olkaa hyvä. Mikro, s'il vous plaît, monsieur Görens. Herra Görens, mikrofoni. Oh. Ça y est, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Oui, merci. Je viens d'écouter votre... Äh, kuuntelin äskeistä puhetta, niin te äh, <clears throat> sekoitatte nyt pakolaiset äh, ja siirtolaiset. Kyse on kuitenkin molemmista. Molemmat ryhmät tarvitsevat <clears throat> inhimillistä kohtelua, se on selvä. Μπορεί να συμφωνούσα σε αυτό που λέτε, εάν υπήρχε... Niin, voisin kyllä olla tästä samaa mieltä Täällä parlamentissa keskustellaan maahanmuuttajista ja pakolaisista. Lainsäädännön mukaan nämä ryhmät ovat kaksi eri asiaa. Kiitos. La parole est à madame... Seuraavaksi Rova Jimenez, Besaril Barrio, minuutti. Kiitokset puhemies, kiitos komissaari teidän empatiastanne ja myötätunnostanne äh, <clears throat> hädänalaisia kohtaan. On äh, ikävä äh, kuulla, että joidenkin mielestä ei ole riittävästi esitetty tukea tässä pakolaiskriisiasiassa. Lapsetkin menettävät henkensä Lesboksella, Atenassa ja, ja muualla – Monet äh, ihmiset, äh, pakolaiset ja muut joutuvat äh, kärsimään järkyttävästä kylmyydestä. Tilanne on suorastaan dramaattinen. Meidän on nyt vedottava, jotta lapset eivät joutuisi elämään tämän tyyppisissä olosuhteissa. He voivat menettää henkensä kylmyyden ja, ja influenssan villustumisen vuoksi. Meidän on saatava aikaiseksi nopeampi, järkiperoinen turvapaikanhakujärjestelmä, jotta ihmiset eivät joutuisi enää törkeiden salakuljettajien käsin. Ihmisten on niin ikään päästävä myöskin Kreikasta eteenpäin. Siitä on tullut vain viimeinen paikka, jossa ihmiset joutuvat elämään täysin epäinhimillisissä olosuhteissa. Tarvitaan psykologista apua, elintarvikkeita, majoitusta. Kukaan lapsi ei pysty elämään kaukana kotoaan turvattomana ja vielä kylmyyden kourissa. Monsieur Morais. Herra Morais. Thank you, President. Kiitos, puhemies tulevina päivinä dv valiokunnan puheenjohtaja minä menemme kaiken kirjallisemmille alueille, joissa ihmiset ovat kärsineet hypotermiasta, lapset, vanhukset ja niille kollegat, jotka sanovat, että kärsimystä nähtävillä, no kansalaisjärjestöjen data on hyvin selvää, kärsimys on hyvin akuuttia ja se liittyy ongelmiin, jotka olivat jo olemassa. Tämä ei ole nollasumma peliä, Kärsimystä on ympäri Eurooppaa, mutta on erityinen ongelma. Ne tukevat Libanonissa ja Jordaniassa tietävät, että siellä on pakolaisongelma ja kaikilla maailmassa, mutta me emme 2017 vuonna voi nähdä tilannetta, jossa kylmä sää valitettavasti tappaa pakolaisia Euroopassa. Tämä ei ole tilanne, jonka haluamme nähdä toteutuvan. Ja tässä lyhyessä ajassa sanoa, että live-valiokunnassa tapasimme Martin Verveen koordinaattorin, me ymmärrämme siirtoongelmat. Me tunnemme kontekstin, mutta estäisin kysymyksen komission jäsenelle, joka tiedän, että hän tekee tässä kovasti töitä, puheenjohtaja, puhemies Sekutti, tiedän, että kovasti töitä, kukaan ei epäile motiiveja, ne kysymys teille kuuluu tässä hätätilanteessa. Mitä lisää voidaan tehdä sillä se, mitä kuulimme Martin Verveeltä live-valiokunnassa viime viikolla, me saimme tuntumaan siltä, että tämä ei ole kestävä tilanne tulevina viikkoina voimme tehdä enemmän. Antakaa meille analyysi siitä, mitä tuo voisi olla. Merci, monsieur Jakovčić. Kiitokset seuraavaksi herra Jakovets. Stanje na grčkim otocima je više nego dramatično. Kiitos. Niin, tilanne Kreikan saarilla on todella dramaattinen. Meidän täytyy myöntää itsellemme, että politiikka on tässä epäonnistunut. Me olemme epäonnistuneet. Tiesimme, että kesän jälkeen tulee syksy ja syksyn jälkeen tulee talvi ja että talven mukana tulee kylmä ja lumi. Näköjään unohdimme, että vuoden ajat ovat olemassa. Tiedämme, mikä tilanne on Serbiassa. Tilanne on hyvin dramaattinen. Pääkaupungissa Belgradissa keskustassa on paljon siirtolaisia ja pakolaisia. Meidän täytyy auttaa Serbiaa ja Belgradia. Meidän täytyy tehdä kaikkemme jotta tilanne saadaan ratkaistua heti. Ja sen lisäksi meidän täytyy olla hyvin varovaisia, että me avaa tuota Länsi-Balkanin reittiä, sillä tilanne ei Balkanilla ole hyvä. Tilanne kiehuu siellä jatkuvasti ja tilanne kiristyy jatkuvasti ja pakolaiset voivat kiristää entisestään eri tahojen välejä. La parole est... Puheenvuoro seuraavaksi Eero Krisosonoksella, minuutti. Kiitos puhemies. Tämän päivän keskustelu maahanmuuttajista ja pakolaisista, jotka kohtaavat näitä äärimmäisiä sääloja, on hyvä tilaisuus osoittaa suurempaa solidaarisuutta nämä ennen näkemättömät sääolot, jotka ovat nyt alueilla, kuten Kreikan saarilla läsnä, testaavat hallituksen mekanismien kestävyyttä, mutta myös pakolaisten EUn pitää nyt vahvistaa tukensa, varmistaa tukensa, joka, joka tavoitteena on pitää paremmin huolta pakolaisista ja maahanmuuttajista. Tiedot osoittavat, että suurin osa näistä ihmisistä saa materiaalista tukea, mutta sama pätee myös henkilöstä. Mutta koska sääolot ovat hallitusten mekanismeja painostaneet, niin pitäisi päättää niin pian kuin mahdollista tarjota lisäapua alueille, joihin huonossa on kohdistunut sam- samoin kuin on tehty fyysika- fyysisissä katastrofeissa. Rova Betsero esittää teille sinisen kortin. Hyväksyttekö sen? Kyllä. Presidenta. Kiitokset puhemies 23.2016 Euroopan unionin ja Turkin välinen sopimus astui voimaan ja Kreikasta tuli maa pakolaisille. Ainakin puolet heistä piti siirtää muualle, mutta niin kuin tiedätte, ainoastaan 6 prosenttia on siirretty. Kreikka on saanut hätäapuvälineen kautta paljon rahallista tukea – mitä Kreikan hallitus on tehnyt kuitenkin? Te puhuitte hallinnon toimista. 60 000 ihmisen tilanteen auttamiseksi voidaan 200 000 miljoonaa eurollakin tehdä paljon. Mitä Kreikan hallitus on tehnyt? Niin, tuo 200 miljoonaa, jotka mainitsitte, on hyvin pieni summa ottaen huomioon, kuinka paljon maahanmuuttajia ja pakolaisia on Kreikan alueella, yli 60 000. Ja mitkä ovat nämä ongelmat ottaen huomioon maantieteelliset olosuhteet, pieniä saaria, yli, yli vä, liikaa ihmisiä näin saaria, ne pitäisi nyt syyttää valtiomielisesti. Me emme sano, että kaikki on täydellisesti, mutta Euroopan pitäisi auttaa enemmän. Thank you. Uh, uh, on behalf uh, EPP. Kiitos EPPn puolesta. Edustaja Buda, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Migrația a devenit o realitate crudă și dureroasă pentru... Kiitos. Niin siirtolaiskriisistä on tullut valitettava realiteetti Euroopan unionille ja valitettavasti emme ole pystyneet löytämään kestäviä ratkaisuja, joilla tämä asia ratkaistaisiin. Jäsenvaltiot eivät ole pystyneet riittävällä tavalla valvomaan omia rajojaan Frontexin vuonna 2015. Euroopan unionin ulkorajat ylitettiin yli miljoona kertaa, lähes kaksi miljoonaa kertaa laittomasti. Meillä on pakolaisia ja sitten on myös taloussyistä omista maistaan lähteviä ihmisiä. Ja nämä molemmat ovat samoissa oloissa. Ihmiset tulevat mahdollisesti hyvinkin lämpimistä maista ja sitten kun tulevat tänne, niin joutuvat aivan erilaisiin oloihin sosiaalisesti ja sään puolesta. Ja tänä vuonna sää on ollut erityisen rankka. Jopa paikallisväestöllä on vaikeuksia selviytyä. Kävin Kalen pakolaisleirissä tai leirissä ennen kuin se suljettiin ja se oli paikka, jonka Jumalakin on hylännyt ja joka oli ilmentymä meidän avuttomuudestamme. Meidän täytyy osoittaa solidaarisuutta niille, jotka ovat vaikeuksissa, mutta ei saa unohtaa yhtä asiaa. Euroopan unionin sisällä voimme luoda ainoastaan väliaikaisia ratkaisuja. Pysyvät ratkaisut ovat Euroopan rajojen ulkopuolella niissä maissa, joihin näille ihmisille täytyy perustaa turvallisia alueita. Kiitos. Nyt edustaja Valenciano, minuutti, olkaa hyvä. Gracias, presidente. Kiitokset puhemies. Olen varsin luottavainen luotan äh, komissaarin sekä Euroopan komission äh, ponnisteluihin, kuten myöskin Maltan äh, puheenjohtajuuteen. Malta nimillä nimittäin on erikoiset tuntemusta asiasta. Kuten kaikki muutkin ovat todenneet, olemme luoneet laillisen tyhjön välillä joudutaan äh, tilanteeseen esimerkiksi näiden talviolosuhteiden äh, johdosta, äh, joka on täysin kestämätön. Miksi me emme nyt siirrä näitä kylmyyteen jäätyviä ihmisiä pois Kreikan saarilta? Kyse on lapsista. He eivät ole vastuussa mistään. He tarvitsevat kansainvälistä apua ja tukea – näyttää siltä, että ihmiset on hylätty. Me olemme vastuussa nimenomaan tehottomuudesta ja, ja tehottomasta hallinnoinnista ja myöskin poliittisista päätöksistä, jotka ovat johtaneet tähän tilanteeseen. Siksi toivonkin, että Malta puheenjohtajamaana painottaa tämän asian merkitystä, jotta jonain päivänä voitaisiin <clears throat> valaa lisää uskoa. Muchas gracias. Uh, Kiitos. Edustaja Valenciano. Seuraavaksi edustaja Eli Schlein. Kiitokset puhemies, arvoisa komissaari. Näin pari päivää sitten Lesboksen äh, saarelta filmatun videon. Siitä kävi ilmi, että ei ollut, ei, paikalla ei ollut ei ruokaa, ei peitteitä, ei mitään. Tilanne on täysin kestämätön. Nyt on valvottava sitä, millä tavalla Euroopan unionin ja komission varoja käytetään. MSF ja monet muut kansalaisjärjestöt ovat tuoneet esiin myöskin muilta Kreikan alueilta, Serbiasta ja, ja muualta äh, tilanteita, jotka ovat täysin kestämättömiä. Meidän on saatava 15 äh, 000 <clears throat> ihmistä äh, Kreikan saarilta nyt järkevimpiin olosuhteisiin mantereelle ja muutoinkin pitäisi ottaa käyttöön eurooppalainen pelastusjoukko, joka asetettiin käyttöön jo vuonna 2015. Grazie mille. Tuhannet kiitokset, edustaja Schlein. Nyt edustaja käven. minuutti, olkaa hyvä. Kiitos herra puhemies. Monet kollegat, Cloud Morais ja muut ovat puuhanneet kärsimyksestä. Ja kansalaisjärjestöt puhuvat ihmisistä, jotka puhuvat eh, huonoissa majoitusoloissa. Tuhannet ovat eh, Balkanireitillä jumissa mukaan lukien yksin tulevat lapset ja kuolonetta kolme sata yksin tulevaa lasta Belgradissa, jotka asuu huonossa jamassa ja pitää tehdä jotakin. Valenciano puhui tästä limbosta ja tässä limbossa se, mitä tärkeää tehdä on, että ihmisten elämässä tehdään niin mukavaa, vielä lähestulkoon normaalilla kuin mahdollista. Yksi tapa tehdä tämä on saada ihmiset eh, seteliohjelmiin mukaan ja ruoka pitää tarjota keittiöissä sen sijaan, että ei ole sopanossa. Hän pitäisi ostaa paikallista ruokaa, jotta he saavat hieman enemmän ihmisarvoisuutta. Joten olisiko tietoa, miten tätä on päivitetty ja miten tulee lasten koulutukseen monet lapset jäävät pois koulusta moneksi vuodeksi, että se on teidän prioriteettinne Voisitteko päivittää tilanteen? Ja Malta myös, tiedämme, että teette parhaanne. Kreikka ei ole helppo, ei kritisoi Kreikkaa, oma maani ei ole tehnyt mitään niinkin pitkälle vietyä kuin Kreikka. Tämä on hankalia tilanteita ja meidän pitää nyt vetää yhtä köyttä ja puuttua tähän hätään. Ja sitten on politiikkakysymyksiä, mitä pitää palata. Thank you. Kiitos. Nyt menettelemme puhujalistaa. Monet ovat pyytäneet puheenvuoroa, mutta kaikki saavat puhua ensimmäiseksi. Mihaila Šojdrova, olkaa hyvä. No, vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové. Kiitos, hyvä komission jäsen, kollegat. Huomaan, että olemme jälleen yllättyneitä. Aiempina vuosina meidät yllätti tämä laittomien siirtolaisten aalto ja jälleen olemme yllättyneitä. Kreikassa vastaanotto on hyvin huono, ihmiset tarvitsevat apua. Kukaan ei odottanut, että sääolot olisivat sellaiset kuin mitä ne ovat nyt. Näemme, että Eurooppa ei ole valmistautunut. Emme pystyneet varautumaan tällaiseen tilanteeseen. Niin voi käydä mutta nyt täytyy tehdä yhteistyötä. Mikään jäsenvaltio yksin ei pysty suoriutumaan tästä tilanteesta. Hyvä, että komission jäsen sanoi, että varoja on saatavilla, mutta minun kysymykseni kuuluu, mitä pitäisi tehdä, että emme joudu samanlaiseen humanitaariseen katastrofiin toista kertaa. Me unohdimme jotakin emme tehneet kaikkea tarvittavaa. Meidän täytyy olla paremmin valmistautuneita. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi edustaja Caputo, olkaa hyvä. Presidente. Kiitos puhemies. Tuhannet ihmiset ovat jumissa Belgradissa ja todennäköisesti kuolevat kylmyyteen. Monet perheet, monet ihmiset ovat hylätyissä rakennuksessa etsivät humanitaarista apua. Helposti Eurooppa vastaa esittämällä, nostamalla muureja ja tiukentamalla toimia heitä vastaan. Eurooppa vastaa siten, ettei se sovella eurooppalaisia säännöksiä liittyvät humanitaariseen suojeluun. Tämä Eurooppa puhuu vakaus- ja kasvatuksesta, mutta se ei aika sanktioita niille, jotka loukkaavat ihmisoikeus, humanitaarisia sääntöjä. Minun maani on vuosia sitoutunut pelastamaan ihmishenkiä välimerellä Tämä on Eurooppa, joka kääntää selkänsä naisille ja lapsille ja tuomitsee heidät kuolemaan. Tämä ei ole se Eurooppa, jonka haluamme. Nyt on korkea aika toimia. Meidän pitää mobilisoida, meidän pitää antaa välitöntä apua näille monille ihmisille. Meidän pitää siirtyä pois kyynisistä asenteista, joita huomataan liian useissa jäsenvaltioissa. Kiitos, edustaja Caputo. Seuraavaksi edustaja Lopes Aguilar. señor presidente. Kiitos puhemies. Kiitoksia myös komission jäsenille. Kiitoksia tästä synteesistä. Nyt puheenjohtajavaltio vaihtuu ja tässä vaihteessa käytiin läpi tätä tilannetta ja nyt samoin tehdään täällä Euroopan parlamentissa. On käyty vuoropuhelua, mutta tarkoituksena on myös kuunnella kansalaisten edustajia ihmiset elävät ihmisarvolle sopimattomissa olosuhteissa, hyvin kylmissä olosuhteissa. Mitä Malta puheenjohtajavaltiona aikoo tehdä tässä asiassa? Entäpä eurooppalainen henki? Mitä aiomme tehdä tämän siirtolaispaineen edessä, pakolaiskriisin edessä? miten jatkamme tämän kriisin selvittämistä. Siitä täytyy selviytyä jotenkin. Ehkä jäsenvaltioita voisi pyytää kunnioittamaan omia sitoumuksiaan, sillä nyt ne estävät päätöksentekoa muun muassa viisumiasioissa, turvapaikka-asioissa, laillisen siirtolaisuuden asioissa. Tämä on sellainen asia, johon täytyisi pureutua. Sitten humanitaariset käytävät, humanitaariset viisumit, nämä ovat myös asioita, johon Malta puheenjohtajavaltiona voisi panostaa omalla kaudellaan. Puhukaa muiden jäsenvaltioiden edustajien kanssa, vaatikaa heitä reagoimaan tähän tilanteeseen humanitaarisella tavalla. Yes. Kiitos, kiitos. Seuraavaksi edustaja Kienge. Grazie. Kiitos puhemies. Komissaari, me peräänkuulutamme nyt äh, kiireellisiä toimenpiteitä. Tarvitsemme hätäapua äh, tuhansille maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille nimenomaan ilmasto-olosuhteiden vuoksi jäätä ja lunta on Euroopassa riittävästi nyt on toimittava ajoissa. Tarvitsemme hätäavutyyppistä tukea. Emme voi odottaa sitä, että keskipitkä ja pitkäaikavälin aikavälin ohjelmat käynnistyvät. On totta, että myöskin pitkälle tähtävää apua tarvitaan, mutta tässä tilanteessa tarvitaan kiireellistä apua, viivettä ei voida hyväksyä. Ihmiset tarvitsevat komissiolta ja jäsenmailta nopeaa apua ja tukea. Ihmishenget ovat, väärässä, ovat, ovat vaarassa. Ihmishenkien suhteen ei voida harjoittaa joustavuutta. Grazie mille. Uh, Kiitoksia. Ja nyt puheenvuoron saa seuraava puhuja. Colleagues, while some... Hyvät kollegat, jotkut tässä talossa ovat syyllistyneet pikkumaiseen politikointiin, ovat myyneet omia ajatuksiaan parhaiten tarjoavalle. Ja omassa maassani Britanniassa jankutetaan vain tästä Brexit-asiasta. Samaan aikaan ihmiset jäätyvät pakolaisleireillä Euroopassa. Siirtolaiset ja pakolaiset, jotka pakenevat sotaa, on nyt jätetty ulos ilman minkään valtakunnan tukea ja äh, lämpötilat ovat laskeneet jopa miinus 30. Balkanin maiden johtajat ovat vihamielisiä pakolaisia kohtaan. Nämä ovat miehiä, naisia ja lapsia, jotka ovat onnistuneet pakenemaan sotaa, tulemaan merien ja jokien yli ja nyt heidät tappaa talvi. Meidän hallituksemme ovat tässä liian jyrkkiä, epäinhimillisiä. Me tarvitsemme pikaisia toimia näiden pakolaisten auttamiseksi ja meidän tässä talossa täytyy vaatia, että meidän hallituksemme toimivat ja sitä täytyy tehdä niin kauan, kuinka, kun toimiin ryhdytään. Tähän mennessä näin ei ole tapahtunut ja se on suuri häpeä. Kollegoiden täytyy tehdä myös henkilökohtaisella tasolla kaikki mahdollinen. Menkää sinne auttamaan, lahjoittakaa rahaa jollekin toimijalle. Me tarvitsemme hätäapua ja tukea, mutta jos hallitukset eivät ala toimia, silloin kansalaisten täytyy tarttua toimeen ja haluan todella kiittää kansalaisia heidän myötätunnostaan omasta vaalipiiristäni Pohjois-Englannista. Puusepät, lääkärit, hammaslääkärit, nuorisotyöntekijät, kaikki ovat auttamassa pakolaisia. Kiitos. Thank you, madam. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Costa. Olkaa hyvä. Grazie Presidente. Eh, sono molto apprezzato. Kiitokset puhemies eh, kuuntelin ministeri Borgin ja pääministeri Muskatin puheenvuoroa tänään suurella kunnioituksella. He tuntevat asiaa hyvin. Me odotammekin Maltan puheenjohtajuudelta nyt hyviä tuloksia. Ja myöskin komissaari Sianides on mukana tässä kokonaisuudessa. Jokainen meistä tietää, miten välttämätöntä on saada toteutetuksi hätäapua. Kreikan hallitus ei rehellisesti ottaen ole pystynyt toteuttamaan hätäapua ja tukea tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Ihmiset pitäisi saada nyt pois saarilta mantereelle. Kyse on 15 000 ihmisestä. Meidän on niin ikään veto, vedottava maihin jotka eivät ole äh, toteuttaneet kiintiöjärjestelmää sopimuksen mukaisesti. Me olemmekin peräänkuuluttaneet äh, sanktioita näille äh, maille. Tarvitsemme taloudellisia sääntöjä ja myöskin peruskysymyksiä on syytä pohdiskella. Eilen Italian merivartiosto totesi, että ihmishenkien pelastaminen ei ole millään tavoin joustava periaate. Se on lainmukainen ja, ja, ja inhimillisen oikeudenmukainen pakko. Tuhannet kiitokset. Seuraavaksi edustaja Kirkos. Kiitos puhemies. Komission jäsen puhu, jos puhuisin Kreikan hallituksen puolesta, sanoisin, että rahat, jotka haluatte antaa, no pitäisi antaa vain Serbialle. Siellä ihmiset jäätyvät kaduilla ja siellä sydämetkin jäätyvät ja tämä raha tuo tuloksia. Kreikalle raha on, paljon rahaa on antanut, ihmiset jäätyvät saarilla, koska on ollut uskomatonta hallinnollista tehottomuutta ja on hukattu varoja hallitusten ja kansalaisten käsin ja te pyydätte, että saarilla tätä tapahtuu, koska emme pane täytäntöön sopimusta Turkin kanssa. Maaliskuusta lähtien ihmiset odottavat sitä, että hänen hakemuksensa, turvapaikkahakemuksensa käsitellään, ja joten järkevät menemät pääsaarelle tekemään hakemusta tai muuten palataan Turkkiin. Ja maat, jotka ovat käyneet läpi miljoona pakolaishakemusta vuodessa, eivät ole lähettäneet 800 ihmistä, jotka olemme pyytäneet auttamaan meitä tarkastelemaan 50 000 pyyntöä. Me emme halua alibia EUta, me emme halua rahaa, haluamme henkilöstön, joka lupaa sitten solidaisuuden. Kiitos. Eh, Evharisto. Kiitos. Edustaja Kirkos. Seuraavaksi edustaja Havi Lopes. Puhemies, kiitokset. Tällä hetkellä tuhannet äh, pakolaiset äh, kärsivät äh, kylmyydestä Kreikassa ja Balkanin alueella ja <clears throat> seuraamukset ovat järkyttäviä. Meidän toimemme, joidenkin hallitusten toimet, Euroopan unionin toimielinten pelin puuttuminen on <clears throat> aivan liian vähäistä. Ihmiset kärsivät erityisesti kylmyydestä ja, ja mantereellakin jotkut ihmiset ovat jo menettäneet tästä syystä henkensä. He ovat tulleet Eurooppaan, koska heidän omiin koteihinsa ö, osuu pommeja. On puhuttu viidestä tuhannesta ö, Välimeren ylittäneestä kuolleesta viime vuonna he odottivat pelastusta ja niin kuin kuulimme, jotkut ovat menettäneet henkensä tämän tyyppisissä tilanteissa. Meidän toimemme ovat täysin riittämättömiä. Missä eh, on Eurooppa? Meidän on välittömästi eh, käytettävä hätäapuvaroja – eikä pelkästään vyöryttää taakkaa yksittäisten valtioiden harteille. Meidän on pyrittävä toimimaan sillä tavoin, että me enää joudu kohtamaan turhia kuolemia. Ihmisten, ihmiset ovat lähteneet liikkeelle sotaa pakoon. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Isaskun Bilbao Barandika. Por favor arvoisa hyvä. Puhemies, meidän on toteutettava hätäaputoimenpiteitä tällä hetkellä valitsevissa olosuhteissa, mutta löydettävä kuitenkin pidemmälle tähtäävät toimet ja saatava aikaiseksi menettelytavat esimerkiksi turvapaikanhakijoita silmällä pitäen. Solidaarisuus äh, edellyttää sitä, että toimitaan ei pelkästään kansalaisjärjestöjen ja paikallisten järjestöjen äh, toimista, vaan myöskin laajemmin. Meidän on äh, yhdistettävä erilaiset toimenpiteet ja poliittiset päätökset ja toteutettava ne nimenomaan käytöks, käytännössä – esimerkiksi Euskadissa Vaskimassa nimenomaan painotettiin sitä, miten tärkeää on toteuttaa esimerkiksi käytävien käyttöönotto, ja tämä pitäisi myöskin olla velvoite Espanjan hallitukselle. Kiitos. Seuraavaksi Ernest Urtasun Gracias, presidente. da auténtica vergüenza. Kiitokset puhemies. Kreikan tapahtumat ovat suoranainen häpeä meille. Se on osoitus siitä, miten Euroopan kohtelee kansalaisia, jotka siirtyvät muilta alueilta kohti Eurooppaa. Varmasti kaikki tiesivät, että tällaiseen tilanteeseen voidaan törmätä. Täällä puhuttiin tuhansista henkilöistä, jotka ovat täysin vailla apua ja tukea. Ihmiset pyrkivät lähettämään pakolaiset takaisin Turkkiin. On puhuttu myöskin kiintiöistä, joita ei ole käytännössä pystytty toteuttamaan. Espanjan osuus taas on ollut kaukana tavoitteesta. Ja vielä aivan lopuksi kommentti Maltalle puheenjohtajamaana. Aivan rehellisesti ottaen, jos äh, aiotaan toteuttaa jatkossakin Turkin äh, sopimusta ja, ja rajavalvontaa, mihin äh, joudutaan. Kiitoksia. Ja nyt komission puolesta Komission jäsen Kristos Tylianides, olkaa hyvä. Mr. Commissioner. Thank you so much, my dear. Kiitos paljon arvon kollegat tästä keskustelusta ehdottomasti. Se oli kivulias keskustelu, koska me kaikki tunnemme olomme hyvin epämukavaksi tämän tilanteen johdosta. Kenenkään ei pitäisi tuntea ylpeyttä, etenkään siksi, että tässä on meille moraalin kehyksemme kyseessä. Me kaikki tiedämme hyvin, ja me haluamme kaikki tarjota meille ihmisille ihmisarvoisuutta tässä hyvin ennäkemättömässä tilanteessa. Haluaisin toistaa, että Euroopan komissiona olemme sitoutuneet auttamaan jäsenvaltioiden viranomaisia vastauksessaan. Sen vuoksi komission sen Avramopoulos oli tänään Lesboksella ja Kreikassa puhumassa viranomaisten kanssa tästä syystä. Minä menen Serbiaan lauantaina, jotta viranomaisten kanssa voin keskustella siellä kaikista asioista, yksin tulevista lapsista ja pakolaisten olosuhteista jopa Belgradissa. rahoitusvälineiden avulla. Olemme valmiit vastaamaan lisätarpeisiin. Voin sanoa nyt, että Serbiassa lauantaina tulen ilmoittamaan lisärahoituksesta erityisesti sillä tuetaan humanitaarisia kumppaneitamme, kumppaneitamme kentällä mukaan lukien Serbian viranomaiset, tai siis ne ovat mukana yhteistyössä Olemme vakaasti sitä mieltä, että ketään ei saa jättää näihin kylmin olosuhteisiin. Ja olen täysin samaa mieltä kanssanne. Elämme haastavia aikoja eurooppalaisen hankkeen kannalta. Voimme nyt lähettää viestiä kansalaisillemme Euroopassa siitä, että me olemme valmiit saman muutoksen ja tarjoamaan apua näille haavoittuvaisille ihmisille. EU-kansalaiset haluavat nähdä toimia, eivätkä sanoja. Ja meidän menestyksemme näinä vaikeina aikoina mitataan siten, että miten tehokkaasti voimme tehdä yhteistyötä. Ja haluaisinkin kiittää kovasti teitä tuestanne, sillä näin tänään, että olette valmiita tukemaan meitä, jotta voimme jatkaa tällä hankalalla tiellä. Ja tietysti huolimatta siitä, mikä hätätilanne on, ja no, meidän pitää nyt kohdata tämä hätätila. Näinä haastavina aikoina ei pitäisi unohtaa pitkän aikavälin tarpeita ja ratkaisuja vetoan kaikkiin EU-jäsenvaltioihin, tietysti myös Maltan puheenjohtajavaltion välityksellä jatkamaan siirtojen määrää ja vastaanottojen ihmisten määrää Kreikasta ja Italiasta. Jäsenvaltioiden pitäisi myös täyttää lupauksensa ja lähettää asiantuntijoitaan riittävän pitkäksi aikaa olen täysin samaa mieltä ystäväni Herra Kirkkosin kanssa. Tätä ei voida hyväksyä. tällainen tilanne toteutuu, jos ajatellaan näitä paikan päällä olevia asiantuntijoita tähän asti. Keskimäärin vain puolet pyydetyistä asiantuntijoista on paikalla kentällä. EU-Turkin, turkin lausunto No, voin myöntää, että siinä on kiistanalaisia osia tässä sopimuksessa, mutta samalla sen myötä olemme voineet pysäyttää nämä lukemattomat kuolintapaukset merellä. Mutta tässä kohtaa haluaisin korostaa yhtä asiaa. Kyseinen pakolaiskriisi ei ole kansallinen ongelma. Se ei ole Kreikan, Italian, Serbian tai Espanjan ongelma. Se on Euroopan ongelma ja sen ratkaisu pitää olla kollektiivinen eurooppalainen vastaus. Sen vuoksi meidän pitää jatkossakin vaatia, että on yhteisiä, euro, yhteinen eurooppalainen kanta ja totta kai pitää pyytää kansainvälistä yhteisöä auttamaan meitä näissä olosuhteissa, sillä tämä on myös globaali kysymys ja globaali vastuu. Haluaisin keskittyä muutamaan kysymykseen. Olen täysin samaa mieltä Lindan kanssa – näistä seteliasioista. Kokemusteni mukaan tämä on ainoa tapa nämä setelit ja kupongit tarjota pakolaisille ihmisarvoisuutta. Ja tästä syystä se on yksi neljästä painopistealueestani Kreikassa, mukaan lukien koulutus, suoja, erityishoiva yksin tuleville lapsille – Tällä tapaa näille ihmisille annetaan ihmisarvoisuutta ennen kaikkea, ja se on kaiken perusta, jotta voidaan käsitellä tämä tilanne, kun pakolaisia tulee. Ja kokemusteni mukaan ja henkilöstöni arvion mukaan on paljon kustannustehokkaampaa toimia näin kuin millään muulla tapaa. Erityisesti jos ajatellaan catering-palveluita, joita nyt tarjotaan Kreikassa. Lisäksi näiden kuponkiohjelmien myötä tuetaan paikallisia markkinoita, paikallistalouksia. Ja tämän takia laadimme, perustimme Turkissa ESSN-hankkeen miljoonalle syyrialaiselle pakolaiselle Turkissa. Kreikan ministeri, Kreikan maahanmuuttoministeri Musalas on julkisesti ilmoittanut siitä, että siirrytään tähän järjestelmään catering-palveluista siis näihin palveluihin, Tämä tapahtuu maaliskuussa. Pienen ei pitäisi lykätä tätä siirtymää Kiitos puheenjohtaja Moraes siitä, mitä sanoitte. Kuten sanoin, varoja on käytettävissä ja saatavilla. Jos mahdollista, me tuemme uusia asuintiloja. Jos tulee muita hätätiloja, voisimme tukea muitakin sen takia olemme olleet yhteydessä Kreikan viranomaisiin. Ja Avramopoulos ja Ver, meidän palveluistamme, meidän tiimistämme yrittää löytää päivittäis, tai siis on sitä mieltä, että päivittäisratkaisut eivät ole helppoja, mutta annamme sielumme, jotta pääsemme tähän tavoitteeseen. Annamme kaikkemme, ja se on se, mitä tarvitaan. Lisäksi haluaisin korostaa. Korostaa sitä, että no puhuitte pakolaisten ja maahanmuuttajien siirtämisestä Egean saarilta pääsaarelle. No tietysti neuvotteluja on paljon käyty Kreikan kanssa ja me päätimme siirtää ainakin nämä haavoittuvaisimmat ihmiset, jotta voitaisiin välttää tilanteen huononeminen. Haluaisin sanoa, että Kreikan mantereen puolella, Kreikassa mantereen puolella voimme hoitaa tämän tilanteen kyllä monet pakolaiset, jotka olivat sopimattomissa leireissä, on siirretty jo erittäin hyvin hotelleihin Thessalonikiin ja Ateenaan. Jos me onnistumme tämän järjestelmän saamaan pystyyn ennen tämän maaliskuun mennessä, tämän kuponkisetelijärjestelmän, ja jos saamme siirrettyä enemmän pakolaisia Egean saarelta Vantereen puolelle, niin tilanne paranee. Kiitos vielä kerran tuestanne ja avustanne ja tuestanne näinä hyvin vaikeina aikoina. <clears throat> Kiitos, hyvä komission jäsen, tästä mielenkiintoisesta puheesta. Ja nyt sitten neuvoston puolesta vielä ministeri Jan Borg. Olkaa hyvä. Kiitos. Kiitoksia, hyvä komission jäsen ja hyvät edustajat näistä kannoistanne. Puheenjohtajavaltio on tietoinen niistä vaikeuksista ja olosuhteista, joissa siirtolaiset ja pakolaiset nyt ovat Kreikassa ja Serbiassa. Ja Euroopan komissio tässä jo esitteli, minkälaisiin toimiin on ryhdytty ja minkälaisia resursseja on käytettävissä – puheenjohtajavaltio aikoo tehdä kaiken voitavansa seuratakseen asian kehittymistä. On tärkeää, että siirtolaiset ja pakolaiset elävät ihmisarvoisissa oloissa. He eivät tulleet Euroopan mantereelle mistään päähänpistosta. He ovat täällä, koska pakenevat sotaa ja vainoa omissa maissaan. Haluaisin kuitenkin muistuttaa teitä siitä, että että meidän maamme, aivan kuten tässä on jo mainittu, edustajat ovat maininneet, meidän maallamme on tätä kokemusta, koska viime vuosien aikana olemme olleet tässä samassa tilanteessa. Aiemmin tämän tyyppisiä keskusteluja ei käyty täällä toimielimissä tai me emme ainakaan olleet niissä osallisina, mutta nyt tiedämme erittäin hyvin, mikä tämä tilanne on. Joka päivä ollaan tilanteessa, jossa joudutaan pelastamaan ihmishenkiä merellä ja jossa näitä ihmisiä on otettava jotenkin vastaan ja integroitava yhteiskuntiimme. Maltan pääministeri sanoi tämän selvästi tänään. Neuvoston on tehtävä kovemmin töitä Ensinnäkin sen varmistamiseksi, että sopimukset pannaan täytäntöön. Monet teistä mainitsivat uudelleen sijoittamisen. Se on sellainen asia, jota täytyy edelleen tarkkailla, jotta kaikki maat täyttävät omat kiintiönsä. Meidän täytyy tarkastella, miten tietyt maat voivat tehdä enemmän mutta samaan aikaan meidän täytyy myös valvoa omia rajojamme tehokkaasti. Ja meidän täytyy edelleen myös seurata sitä, että sovitut asiat pitävät. Valetassa järjestettiin reilu vuosi sitten huippukokous ja siellä keskusteltiin muun muassa näistä ulkoraja-asioista. Siellä oli paikalla eurooppalaisten lisäksi myös afrikkalaisia kollegoita. Ja nyt tulevina päivinä järjestetään korkean tason kokous, jossa tarkastellaan sitä, minkälaista edistystä on saavutettu kullakin puolella. Ja tarkastelemme myös sitä, miten näitä tähän asiaan tehtyjä investointeja on käytetty jotta muutosta voitaisiin saada aikaan nimenomaan Afrikassa. Teemme kovasti töitä, vaikka tiedämme, että puolessa vuodessa tätä asiaa ei, ei voida aivan lopullisesti ratkaista, mutta pääsemme tässä varmasti eteenpäin ja osoitamme, että voimme kantaa vastuumme jokainen yhtä lailla. Me tiedämme, minkälaista on kohdata ongelmia yksin. Malta tietää sen ja siksi jatkamme vuoropuhelua eri maiden kanssa, jotta saamme aikaan kehitystä ja parempaa vastuunjakoa. Kiitoksia ja olen oikein tyytyväinen, että pääsin tänne ensimmäistä kertaa kertomaan kannoistani teille ja toivon, että yhteistyö jatkuu hyvänä myös seuraavan puolen vuoden aikana. Kiitos pääministeri. pääministeri. Kiitos ministeri neuvoston puolesta. Ja nyt tämä keskustelu, tärkeä ja hyödyllinen keskustelu.